Sen kiittää äänestystä ja nyt todellakin esityslista äh, on käynyt loppuun ja pöytäkirja toimitetaan ensi istunnon alkuun. Mikäli huomioita ei esitetä, välitän nämä päätöslauselmat äh, mainituille tahoille. Istunto on keskeytetty. Kiitän jäseniä.